Kiitokset komission jäsen Georgieva. Tämä keskustelu on päättynyt ja äänestys toimitetaan heti kello 12. Seuraava esityslistan kohta on Rova Regnerin mietintö yhtiöiden kotipaikan rajat ylittävät siirrot. Esittelijä saa nyt puheenvuoron neljä minuuttia. Olkaa hyvä. Dankeschön, Herr Vorsitzender, sehr geehrte Frau Kommissar. Kiitoksia puhemies, arvoisa komission jäsen. Ensinnäkin haluaisin kiittää varjoesittelijöitä rakentavasta yhteistyöstä, erityisesti herra Leeneä ja Rova Tainia, mutta myös herra Bulonia, joka on tehnyt lausunnon työllisyysvaliokunnalla, jolla oli erittäin mielenkiintoisia ja hyödyllisiä ehdotuksia muun muassa työntekijöiden osallistumisesta. Tämä mietintöluonnos hyväksyttiin yksimielisesti oikeusasioiden valiokunnassa työllisyysvaliokunnan lausunto suurella enemmistöllä. Tämän pitäisi olla vetomus komissiolle vihdoinkin ryhtyä lainsäädäntötoimiin, koska tässä käsitellään vaikeita kysymyksiä esimerkiksi kotipaikasta ja yri, osa, työntekijän osallistumisesta. Yritys, joka haluaa siirtää kotipaikkansa yhdestä EU-jäsenvaltiosta toiseen, oikeudellisesti sen on purettava kaikki toimipisteensä ja perustaa ne uudelleen uudessa valtiossa, on luovuttava oikeus peru, henkilöydestään. Ja tämä vuonna 2012 EU-sisämarkkinoilla tämä vie rahaa, aikaa ja hermoja ja myöskin sosiaalisia kustannuksia syntyy. Tämä on todellinen aukko lainsäädännössä. Euroopan parlamentin on tästä tietoinen ja se on komissiota useasti pyytänyt, että se ryhtyisi lainsäädäntötoimiin. Mitä seurauksia tällä on yrityksille? Yritykset pakeavat yksinkertaisesti. Kansalliset yhtiöoikeudet kilpailevat tässä ne pakenevat erilaisiin ähm, äh, yritysten yhtä, yrityssulautumiin, e, eli tässä tavallaan mennään alaspäin. Ja nyt toimipaikan siirtyminen pitäisi tehdä järjest järjestelmällisesti. En halua, että yritykset hektisesti ryhtyvät tähän ja puolet jäävät matkan varrelle. Yritysten ei tulisi myöskään jälkiään haihduttaa, kun ne vaihtavat toimipaikkaa. Nyt nämä kaksi pääongelmaa. Ensinnäkin työntekijöiden osallistuminen. Työntekijöiden osallistuminen lisää yritysten kestävää menestystä, työntekijöiden oikeudet yhdessä yhteisön lainsäädännön mukaisesti. Ja tämä tarkoittaa, että täytyy kunnioittaa työntekijöiden osallistumisoikeutta ja kuulemisoikeutta. Ja de facto tämä tarkoittaa sitä, ja nyt vetoankin komissioon, että mahdollisesti käydään neuvotteluja olemassa olevien osallistumisoikeuksien suojelemiseksi. Ja minulla on tässä jo parhaista käytännöistä esimerkki. Meillä on jo sääntöjä eurooppalaisista osakeyhtiöistä. Nyt sitten tästä kotipaikasta on valtioita, jotka e, mahdollistavat kotipaikan erottamisen ja toiset eivät. Tällä tavoin suojellaan niitä valtioita, joissa yrityksellä on hallinnollinen kotipaikkansa. Tässä yrityksessä sanotaan, että me emme halua mitään veropakoa emmekä mitään postilaatikkoyrityksiä, vaan haluamme käytännönläheisen ratkaisun. Ja me ratkaisimme tämän Salomon lailla. Hyvä komission jäsen, pyytäkää, että komissaari Barnier, joka on tästä vastuussa, ryhtyy toimiin ja että nämä hyväksyttäisiin ne poliittiset kysymykset, jotka kaikki valtiot voivat tukea. Sisämarkkinat voivat tuoda panoksensa tähän talouskasvuun. Siksi pyytäisin, että teette vihdoinkin ehdotuksen. Älkääkä toistako niitä virheitä, jotka tehtiin eurooppalaisen yksityisoikeusyhtiön kohdalla. Kiitos. Rouva Tikau saa ensimmäisen puheenvuoron puhujalistalta ulkopuolelta. Olkaa hyvä. Transfrontalier al companiilor reprezintă unul dintre elementele esențiale în realizarea... Yritysten siirtyminen on yksi sisämarkkinoiden olennainen piirre artiklat 49-54 EU-perussopimuksessa mahdollistavat vapaan sijoittautumisoikeuden, mutta rajat ylittävissä siirtämisissä vaihtelee jäsenvaltiosta toiseen. On myös merkittäviä hallinnollisia ongelmia ja kustannuksia, jotka liittyvät tähän. On myös merkittävää oikeudellista, oikeudellisen varmuuden puuttumista. Pyytäisinkin komissiolta lainsäädäntöehdotusta liittyen rajat ylittäviin siirtämisiin. Ja tämän pitäisi tapahtua työntekijöiden, työntekijöitä kuulleen. E-hallinnon aikana tällainen yhden luokun periaate, joka mainitaan myös palveludirektiivissä, voisi olla oikea eteenpäin. Kiitos rouva Tikau. Ja lopuksi Rova Vlasikova Benova, olkaa hyvä. Eh, ďakujem veľmi pekne. Ja veľmi Kiitos, puhemies. Arvoistan kovasti Rova Regnerin eh, työtä ja olen hänen kanssaan täysin samoilla linjoilla. Tämä aloite yhtiöiden kotipaikan siirroista on tärkeä vapaudelle eh, liikkua Euroopan unionissa, mutta kyse voi olla kilpailua vääristävistä toimista, jos tätä asiaa ei hoideta kokonaisvaltaisesti. Ja usein yritetään ehkä näin kiertää kotipaikka maan lainsäädäntöä. Euroopan unionin jäsenvaltioilla on kokemusta näistä toimista ja luonnollisesti tähän on puututtava. Toki lainsäädännössä on tehtävä ero niiden yritysten välillä, jotka toimivat korrektisti ja niiden, jotka eivät. Eli yrityksillä on oltava luonnollisesti mahdollisuus siirtää kotipaikkaansa. Rajat ylittävä siirto on tehtävä täysin äh, mahdolliseksi. Kiitos. Dank, Frau Kiitokset Rova Vlasikova Benova Ja nyt puheenvuoron saa komission äh, puolesta Rova Georgieva. Olkaa hyvä. Thank you. Kiitos puhemies. arvoisat jäsenet. Haluaisin onnitella Rava Regneria ja oikeudellisten asioiden valiokunta työstään rajat ylittäviä siirtoja ja kotipaikan rajat ylittäviä siirtoja koskevasta mietinnöstä komission aloittamisen julkisen kuulemisen EUn yhtiölainsäädännön tulevaisuudesta. Tämä prosessi alkoi toukokuun konferenssista ja tässä oli mukana tut- käytännön ihmisiä tutkijoita ja toimia. Täällä on erilaiset taustat mukaan lukien meppejä ja siellä keskusteltiin olennaisista yhteisöllä yrityslainsäädännön kysymyksistä. Tuon jälkeen komissio on jatkanut pohdintojaan ja päättänyt osallistaa enemmän EU-kansalaisia tähän työhön aloittamalla julkisen kuulemiseen. Kysymysyhtiöiden kotipaikan rajat ylittää merkittävät siirrot mukaan lukien yritysten rekisteröidyt sijaintipaikat. Tämä on olennainen osa tätä kuulemista. Julkiseen kuulemiseen kuuluu yksityiskohtaisia kysymyksiä mahdollisen direktiivin tarpeista ja ehdoista ja myös sen todennäköistä vaikutuksista. Ja tämän päivän mietinnössä esitetyt kannat ovat arvokas panos tähän prosessiin, joten vielä kerran paljon kiitoksia esittelijälle. Tämä meillä on ensimmäinen kerta, kun parlamentti pyytää komissiolta direktiiviä liittyen yhteen tiedon kotipaikkaan siirtymisen rajojen yli. Komissio on aloittanut vuoropuhelun tällaisen direktiivin tarpeista. Sen täytyy tarjota aitoa arvoa yritykselle ja sisämarkkinoille. Asia ei ole mitenkään hävinnyt komission tutkasta. Kaksi erityiskysymystä vaatii tarkkaa mietintää. Ensinnäkin päätös, joka liittyy toisaalta hallinnollisen sijaintipaikan rekisteröity ja toisaalta työntekijöiden osallistumiseen neuvottelut eurooppalaisesta yrityksestä ja sen yhtiösäännöstä on osoittanut, miten hankalaa löytää kompromisseja jäsenvaltioiden kesken. Ja tämän kysymyksen suhteen mietintö on erittäin tasapainoinen ja siitä olemme kiitollisia. Kunnianarvoiset jäsenet, puhemies, komissio haluaa jatkaa rakentavaa vuoropuhelua parlamentin kanssa tärkeästä yritysten liikkuvuuskysymyksestä ylipäätänsä ja rajat ylittävästä tuontipaikan siirtymistä erityisesti. Ja olen varma, että komissaari Barnier varmasti ottaa omistusoikeuden tähän keskusteluun vastaisuudessa. Ja komissio suunnittelee lopettavansa pohdintansa tämän aiheen parissa tämän vuoden 2012 loppuun mennessä. Kiitos. Kiitokset komission jäsen Georgieva. Tämä keskustelu on näin päättynyt ja äänestys toimitetaan tänään kello 12. Seuraava esityslistan kohta on herra Noiserin mietintö EUn kehitysyhteistyö energian yleistä saatavuutta.